Dear colleagues. Hyvät kollegat, voinko nyt pyytää, että istuudutte paikoillenne, jotta voimme aloittaa tämänpäiväisen kokouksemme. Nyt aion puhua sitten unkarin kieltä. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Kiitoksia. Ensimmäisenä asiana istuntolistalla on istuntolistan hyväksyminen. Ensinnäkin meidän täytyy äänestää EU-nuorisostrategiasta, tai pikemminkin tuo äänestys siirrettyyn seuraavaan kokoukseen. Sopiiko kaikille nyt tämä esitys näin muutettuna? En näe, että kukaan esittää minkäänlaisia vastalauseita, joten voimme todeta, että esitys on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tänään on tulkkaus saatavilla Ranskan, Saksan, Italian, Englannin, Kreikan, Spa- Espanjan, Portugalin, Suomen, Tsekin, Viron, Unkarin, Liettuan, Puolan, Slovakian, Ro- Slovenian, Bulgarian, Romanian kielillä. Voisin muistuttaa teitä siitä, että kokous lähetetään myöskin internetiväityksellä suoratoistona. Sitten koordinaattoreiden kokouksen päätökset edellisestä kokouksesta joka järjestettiin 25. huhtikuuta. Kaikille on toimitettu koordinaattorin kokouksen pöytäkirja. Kukaan ei ole ilmaissut minkäänlaisia vastalauseita. aikarajaminen mennessä katsomme, että koordinaattorin päätökset on hyväksytty. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Olemme jakattelemme myöskin äänestysluettelon seuraavaa esityslistan kohtaa varten. Siinä on kyse PK-yritysten rahoituksen saatavuudesta esittelijä takalausunnonlaatija Luigi Morgano ei valitettavasti päässyt enää paikalle. Talousasioiden valiokunta on asiassa vastuuvaliokunta. 22. huhtikuuta 26. huhtikuuta oli tarkastusten jättä käyttöaika. Täällä on tehty tarkistuksia ja myöskin jotakin kompromissitarkistuksia. Onko teillä mitään puheenvuoropyyntöjä lausunnonlaatijan nimissä? Lausunnonlaatija itseään ei ole täällä paikalla, mutta haluaako joku puheen nimissään? Ei, siinä tapauksessa voimme saman tien mennä äänestykseen. Tät. az első négy. Ensimmäisenä tarkistus numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Again. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se hyväksyttiin, mutta voimme tarkistaa tämän vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Pyydän anteeksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Ylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. Pyydän anteeksi, se on vedetty pois, joten kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31. Siinä on suullinen tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Joten toinen osa raukeaa. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 ääntä puolesta, ei vastaan ja kaksi tyhjää ääntä, joten näin olen hyväksytty ja onnittelut lausunnon laatijalle. Kiitoksia paljon tästä äänestyksestä. Sitten siirrytään esityslistalla eteenpäin. And now I switch again to Hungarian. Nyt aion puhua taas unkarin kieltä. Seuraavana asiana on esityslistan kohta 5 vuoden 2017 talousarvio ja trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Esittelijä on Bogdan Andres Zdrojevski. Vuoden 2017 talousarvio käsittely alkaa sillä, että annetaan ensin trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet esittelijä vuonna 2017 talousarvion osalta on valittu ja tarkistusten jättöaika menee umpeen huomenna kello 12. Kulttuurivaliokunta tulee äänestämään 21. kesäkuuta. Herra Zdryjalski, olkaa hyvä. Mr. Zdryjalski. Pani przewodnicząca, szanowni państwo.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 ehdotuksia. Tulkkauksen kanssa joku hämminkin. Czy teraz, teraz jest ok? Kuuluuko? <clears throat> niin. Niin, nyt taas kuuluu näin. Hieno homma uudestaan alusta siis. Eli eh, haluan vielä kerran kiittää lämpimästi kollegoja paitsi talousarviokysymyksissä, vaan monissa muissakin kysymyksissä olemme yhtä mieltä olleet. Olemme onnistuneet saamaan myöskin sitten muutosesityksillemme laajan tuen. <clears throat> Näin meillä nyt sitten tällä haavaa on eh, mahdollisuus sitten sanoa sanamme ensi vuoden talousarvioon eh, pakolaisia maahanmuuttoon Äh, kriisi ja sitten äh, ovat tietenkin tässä yksinä, yhtenä muuttujana samaan kuin sitten rahoituskehysten puolivälin tarkastelu. Äh, usein näissä asioissa sitten päädytään napit vastakkain. Näin ei ole tällä kertaa ollut asianlaita. Meillä on monia tärkeitä ohjelmia, kuten e- Erasmus Plus, jotka monissa monilta osin ovat maksatukset vielä suorittamatta. Siinä, siinä meillä on vielä vähän tekemistä yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa olemme todenneet, että ehdotamme seuraavaa kulttuurin e-, edistämiseksi. Olemme nimenomaan hakeneet sitten tukea Erasmus Plus, samoin omilla muotoisyrityksillämme ja äh, e, äh, nämä, tämä ohjelma Plus on, on hyvä. alirahoitettu, mitä tulee, tule, tule, tulevaisuuteen ja maksatuksiin. Kulttuurin yhteistyö kansallisesti, kansainvälisesti edellyttää tukea. Sitten on, meillä on kansalaisten Eurooppa-ohjelma, ja äh, joka lähestulkoon joka kerta olen joutunut äh, siihen viittaamaan, että äh, Euroopan tämä strateginen investointirahasto ICR Junckerin suunnitelmanakin tunnettu. Siinä olisi myöskin otettava nämä seikat huomioon. Pari seikkaa vielä tähän lopuksi muutamiin velvoitteisiin, johon viime vuonna Äh, sitouduimme, äh, ovat periytyneet äh, tälläkin varanhoitokaudelle. Erityisesti erittäin tärkeinä tässä näkisin nuorten työllistämistavoitteen. Haluaisin sen nostaa erityisen tärkeäksi. <clears throat> Mitä nyt sitten tulee tähän itse suunnitteluun ja talousarvion ylipäätään toteuttamiseen, tämä määräaika nyt sitten on lykkääntynyt yhdellä kuukaudella, niinpä sihteeristömme on päättänyt koordinaattorien tukemana, että, että, että me tässä ensimmäistä askel, askelista nyt keskustelisimme, mutta että lopullinen ratkaisu sitten siirtyy vielä tuonne. <clears throat> Tietenkin sitten koordinaattorit äh, päättävät, mitä, mitä jatkossa äh, todellisuudessa sitten tapahtuu ja miten äh, toimitaan. <clears throat> Ja sitten myöskin ne elementit, jotka tässä elementissä sitten näkyvät, saavat sitten lähipäivänä lopullisen muotonsa. Yleisesti toteaisin sen, että että, että tässä näin pelkää tukea, jos ajatellaan myöskin muiden valiokuntien lähestymistapaa, voimme lähteä siitä, että meidän näkemyksemme varmasti kaikkialla otetaan huomioon täysimittaisesti, uskoakseni. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt meillä on puolisen tuntia aikaa kysymyksiä vastauksia varten. Ensimmäisenä puhuva, että varjoesittelijät ja sitten muut valiokunnan jäsenet, mikäli niin haluavat. Mutta pyytäisin, että nyt pyydätte puheenvuoroa, mikäli haluatte puhua tässä keskustelussa. Aloitetaan varjoesittelijöistä. He saavat 23 minuuttia ja muut jäsenet minuutin tai ehkä kaksi puheaikaa. Nämä saadaan senki hozzászólni? Eikö kukaan halua osallistua tähän keskusteluun? Eikö kukaan varjoesittele eikä tavallinenkaan jäsen halua puhua. Edustaja Maragall. Sí, gracias, eh, presidenta. Yo creo que tenemos... Niin, kiitos puheenjohtaja. Budjettikysymyksissä on aina sellainen tunne, että puhutaan hyvistä suunnitelmista, hyvin kauniisti ja puhutaan paljon kulttuurinkin puolesta, mutta lopulta täytäntöönpano ei ole ihan yhtä myönteistä kulttuurivaliokunnan kannalta. Ehkä siksi, että tätä kysymystä ei voida ratkaista Euroopan tasolla. Se ei ole meidän toimivallassamme. Ja siksi oikeastaan budjetinkin osalta meidän roolimme on melko pieni. Voimme tietenkin kannustaa tai puhua joidenkin ohjelmien puolesta, joita kannattaisi jäsenvaltioissa täytäntöönpanna. Siksi uskon, että esittelijän tai valmistelijan ehdotukset ovat aivan oikeita. Voimme niitä puoltaa. Meillä on vielä työtä edessä tarkistusten ja kompromissien muodossa. Toivon, että voimme saada aikaan konsensuksen, joka on hyvin lähellä tätä ensimmäistä lähtökohtaa. Ehkä vähän konkreettisemmin voisin puhua niistä asioista, joista yksityiskohtaisempi keskustelu olisi paikallaan. Maksatusten kanssa on ollut ongelmia ainoastaan EUn takia, vaan jäsenvaltioiden takia. Ja tämä velvollisuus on nyt muistutettava mieleen ja muistutettava kielteisistä vaikutuksista, joita syntyy eurooppalaisten varojen käytössä. Sitten Erasmus Plus. Se on ehkä ensimmäinen suuri eurooppalainen ohjelma, joka kannattaisi tässä mainita. Se lisää EU-myönteistä imagoa. Tietenkin toivomme lisää tukea, vahvistusta. Ja tämän tulee tietenkin näkyä myös budjetissa. Ensinnäkin ammattilaisten liikkuvuutta – olisi vahvistettava. On aivan uskomatonta, että näinä aikoina, jolloin eroavaisuuksia on niin paljon, jos ajatellaan koulupudokkaita tai nuorisotyöttömiä, on yllättävää, ettei johon kautta pyritte lisätoimiin, jotta saataisiin parempia tuloksia aikaiseksi. Lisäksi voidaan todeta, että melko pienet ohjelmat, jotka ovat usein kansalaisjärjestöjen käsissä, ovat melko hankalasti toteutettavissa Erasmus Plusan puitteissa. Erityisesti ajatellen kansallisia tahoja, jotka osallistuvat myös. Tässä ei saada liittävästi synergiaa aikaiseksi tai järjestelmä ei ole riittävän joustava, jotta synergiavaikutuksia syntyisi. Ja sitten toinen aihe vielä, josta on paljon keskusteltu, mitään yksinkertaistaminen. Menettelyiden yksinkertaistaminen niin, että Erasmus Plus ohjelmia voidaan hallinnoida ja tätä panna nopeammin, jotta budjetti voitaisiin sataprosenttisesti käyttää. Ja sitten meidän tulisi vielä muistaa se, että esirahastosta ei ole vielä saatu varoja. Tässä on kyse tavallaan peloista, joita on syntynyt tähän mennessä. Joo, jotkut Erasmus-ohjelmat, näin olemme kuulleet niiltä, jotka toimivat paikan päällä, eivät ole toteutettavissa, koska budjettivaroja ei pystytä käyttämään. Joten tähän järjestelmään pitäisi saada enemmän joustavuutta. Eihän se ole millään muuta hyväksyttävää, että Erasmuksen puitteissa – näitä varoja ei voida kunnolla käyttää. Joko pitäisi siis päästä siihen, että varat käytetään sataprosenttisesti tai mahdollistetaan niin suuri jousto, että näitä varoja voidaan siirtää muihin ohjelmiin, jotka ehkä olisivat jopa kysytympiä. Minulla olisi muutakin sanottavaa, mutta keskustelun aikana meillä on vielä mahdollisuus tämän prosessin aikana tähän asiaan palata. Eurooppalainen nuorisotakuu esimerkiksi olisi vielä sellainen aihe, johon voitaisiin palata. Meidän on tehtävä rohkeita päätöksiä, jotta tästä todella saadaan ohjelma, joka auttaa meitä pääsemään alkuperäisiin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Edustaja Juntis, varjoesittelijänä. Ehkä te haluaisitte puhua tähän väliin? Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji stanovisko. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Uskon, että tämä lausunto pitää sisällään kaikki tärkeät rahoitusvälineet, joita meillä on käytössämme. Ne pitää ainakin mainita tässä tärkeät rahoitusvälineet valiokuntamme kannalta. Viime päivien aikana meillä on ollut tilaisuus Kölninkin vieraudun yhteydessä havaita, että Erasmus Plus on erittäin hyödyllinen väline. Sitä hyvin paljon arvostetaan myöskin sekä koulut että kansalaisjärjestöt että kansalaiset arvostavat sitä suuresti. Tätä meidän täytyy painottaa. Lisäksi täytyy vaatia sitä, että Erasmus Plus on tärkeässä asemassa. Nuoret maahanmuuttajat, pakolaiset ja heidän sosiaalinen osallistamisensa ja muutenkin nuorten sosiaalinen osallisuus ovat asioita, joita pitäisi tukea ja painottaa. Näillä voitaisiin vahvistaa tätä tekstiä. Kenties voin painottaa jotakin muitakin painopistealueita vuoden 2017. Olemassa muitakin painopistealueita, mutta minun mielestäni joka tapauksessa en tukea tätä lausuntoa. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Haluaisiko komission edustaja puhua tähän yhteyteen? Herra Haimara, olkaa hyvä. Nem, ezek szerint nem szeretne a bizottság hozzászólni. Köszönjük szépen. Ei tuoda olla valmis avaamaan sanoista arkkua. No, siinä tapauksessa tämä esityslistan kohta on loppuun käsitelty. Vai haluaisiko vielä esittelijä ehkä sanoa jotakin tähän väliin? Także za te dwie opinie dodatkowe. Ja powinienem dodać jeszcze jedną rzecz, to o czym mówię. Niin, täytyy vielä äh, Margallin kommentin tähän täydentää. Sikäli, että on, on hyvä, että meillä on tässä riittävästi joustoa, ainakin sellaisten ohjelmien suhteen, jotka ovat mutkikkaampia ja haastavampia. Tämä oli tärkeä huomio. Siihen myöskin viittaisin, että, että meillä on hyvä ehdotus ensi vuodelle, koska meillä on tässä Äh, sellaisia velvoitteita, jotka ovat todellisia, realistisiakin, mutta vastaavasti meillä on sellaisia, on rahoitusta tarjolla sellaisillekin ohjelmille, joiden puolesta todella haluamme käydä taistelua eh, pitää ohjelmassamme <clears throat> ja ehkä muidenkin lisäksi. Ainakin voimme olla pikkusen, pikkusen tyytyväisiä, ehkä nyt ihan sataprosenttisia, mutta kuitenkin <clears throat> on kuitenkin tärkeää, että kaiken kaikkiaan tieto on täsmällistä ja oikeaa joka suuntaan. Ja minä olen eh, korostanut eh, sellaisten ohjelmien kuin Erasmus Plus tukea laajalti. <clears throat> Eli eh, edelleen toistan vielä kiitokseni. Köszönjük szépen, és akkor most zárjuk le ezt a rendi pontot.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 Minulle on kunnia, että voin valmistella tämän lausunnon. Minä ehdotin, että tämä lausunto kirjoitetaan. Näin ehdotin koordinaattoreiden kokouksessa, koska mielestäni on tärkeää, että meidän valiokuntamme ääne tulee tässä kysymyksessä kuuluviin. Tämä on todella ajankohtainen ja tärkeä aihe ja toivon, että meidän äänemme tulee kuuluviin myös itse mietinnössä. Tietenkin se, mitä ehdotamme, liittyy kansalaisuuskysymyksiin sen lisäksi, mitä AFKO tekee. Suuria muutoksia tapahtuu tällä hetkellä uuden teknologian osalta. Ja tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset oppivat asioita ja miten tietoa jaetaan. Asiat siis muuttuvat tällä hetkellä ja tapa, jolla kansalaiset toteuttavat tehtäviään kansalaisina muuttuu. Demokratia muuttuu myös, ja se meidän on pidettävä mielessä ottaen huomioon erityisesti, että olemme lainsäätäjiä. Aikaisemmin ihmiset kävivät kerran viiden vuoden välein äänestämässä, ja sitten oli vähän tyhjää vaalien välillä, mutta nyt tilanne on toinen. Osallistuminen on tehokkaampaa ja nopeampaa esimerkiksi älypuhelimen kautta voi todella osallistua siihen, mitä tapahtuu ihan ympäri vuorokauden. Siksi minä uskon, että edustuksellinen demokratia vaatii vahvistamista mahdollisuuksien mukaan käyttämällä suoran demokratian keinoja. ja uusi media tekee tällaisesta suorasta demokratiasta paljon mahdollisemman. Kansalaisten on tiedettävä, mitä tapahtuu, mitä muutoksia tapahtuu, ja meidän on käytettävä näitä uusia välineitä hyväksemme, jotta voimme edistää demokratiaa ja edistää marginalisoitujen ryhmien asemaa. Meidän ei pitäisi tukea kulttuurivaliokunnassa, lobbaajia ja muita tällaisia tahoja. Meidän pitäisi katsoa potentiaalisia riskejä, mutta myös potentiaalisia hyötyjä, joita syntyy näistä uusista välineistä. Nämä ajatukseni näkyvät tästä lausuntoluonnoksesta, niin puhun esimerkiksi uusista oppimismalleista, joita voidaan sähköisten välineiden kautta käyttää. Niitä pitää hallinnoida sillä tavalla, että voidaan huolehtia täydellisestä, mutta kriittisestä oppimisesta. Uudet välineet pitää järjestää, niitä pitää hallinnoida avoimella tapaa. Niiden pitää voida toimia horisontaalisesti, jotta voidaan taata riippumaton tiedon välitys ja estää kaikenlainen tiedon manipuloiminen. Lisäksi on ponnisteltava, jotta voidaan parantaa sähköistä osallistumista. Kansalaisille pitää antaa enemmän tilaa. Minun poliittinen liikkeeni on aina käyttänyt tällaisia foorumeita. Nyt olemme luoneet myös uuden, joka mahdollistaa sen, että rekisteröityneet kansalaiset voivat olla mukana lainsäätäjien kanssa lainsäädäntötyössä. On hienoa huomata, että Euroopan parlamenttikin on edennyt melko hyvin tällaisissa kokeiluissa. Euroopan parlamentilla on tämän tyyppinen pilottihanke. Mielestäni meidän tulisi tätä pilottihanketta edistää. Sitä tulisi pyrkiä käytännössä käyttämään mahdollisimman pian. Nyt mielestäni aika on kypsä näiden välineiden käyttämiselle. Meidän tulee huolehtia siitä, että tiedämme, mitkä ovat mahdolliset riskit ja miten voidaan parantaa näitä välineitä, jotta voidaan erityisesti korostaa myönteisiä seikkoja. Lopuksi vielä muutama seikka, jotka pitää pitää mielessä tässä yhteydessä. Viittaisin tässä digitaaliseen kuiluun. Jos ajatellaan vaikka infrastruktuuria tai ihan kulttuurin kannalta digitaalista kuilua – kaikki nämä asiat olisi nyt hoidettava kunnolla, niin että voidaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita, joita voidaan täytäntöönpanna nopeasti. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikilla kansalaisilla on pääsy internettiin. Sitä pitäisi jo pitää perusoikeutena. Ehkä se voitaisiin sisällyttää perustuslakeihin. Virossa tällainen oikeus on kirjattu perustuslakiin. Tällainen internettiin pääsy oikeus tulisi kirjata kaikkiin perustuslakeihin. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus sähköiseen oppimiseen, jotta kansalaiset voivat kehittyä. Voidaan huolehtia vapaudesta ja koulutuksen laadusta ja siitä, että ihmiset voivat lähteä demokratiaan mukaan. Tarvittaisiin eu luomia e-oppimisjärjestelmiä – joita kohdistettaisiin erityisesti yhteiskunnan haavoittuvaisille ryhmille, esimerkiksi vammaisille, jotka usein jäävät päästi syrjään. En halua puhua liian pitkään, päätän puheenvuoroni tähän. Haluaisin vain esittää kiitokseni teille kaikille. Luonnoksessani olen painottanut tärkeimpiä seikkoja, lähtökohtia työllemme. Myös siksi, että Meillä on rajallisesti tilaa tällaisen lausunnon esittämiselle. Varmasti saamme kokoustemme aikana työstettyä hyvän tekstin, joka heijastelee eri kantoja, joita kulttuurivaliokunnassa on tällä hetkellä. Haluaisin vain sanoa, että omalta osaltani teen parhaani, jotta saamme aikaan luonnoksen, joka on hyvässä tasapainossa. On tärkeää, että kulttuurivaliokunta ottaa ottaa kantaa tällaisiin kansalaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia paljon lausunnon laatijalle tästä alustuspuheenvuorosta. Nyt meillä on taas puolisen tuntia aikaa keskustelua varten. Ensimmäisenä varjoesittelijät ja sitten muut valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoroja. Rova Ferhain. Of the EPP shadow rapporteur. Minä puhun Milas Verin mm, suulla. Hänhän on varjoesittelijä meidän ryhmästä. Ei tänne päässyt paikalle, kun on tuolla EPPn juhlatilaisuudessa, symposiumissa, joka liittyy Luxemburgin vapautumisen 40-vuotisjuhliin. Eli tässä on hänellä, hän on kuitenkin äh, seuraavia seikkoja äh, korostanut ensinnäkin, että miten Euroopan demokraattisen osallistumisen alamäki on katkaistava, mitä viime viime kahden vuoden vuosikymmenen aikana on koettu. Demokratia voisi olla yksi niistä työkaluista, joilla nuoria erityisesti voitaisiin sitten houkutella äh, lähemmäs demokraattisia prosesseja ja ja sitä kautta sitten tätä demokratian kuilua kaventaa. Tässä äh, kolikolla on kaksi puolta, tässäkin on sudenkuoppia äh, verrattuna edustukselliseen demokratiaan. Siksi uskomme, että äh, suora demokratia osana demokratiaa ei toimi, elleivät kansalaiset ole hyvin asioista perillä, hyvin valistuneita ja välttävät, välttävät propagandaa on tärkeää, että kansalaiset pystyvät tekemään valistuneita päätöksiä ja osallistumaan demokraattisiin prosesseihin hyvällä tavalla yleisesti ottaen. Tämä lausuntoluonnos on, on hyvin rakennettu, mutta kolme ja viisi kohtia pitää vielä parantaa sinne. Riittää, että, että riittävä tieto Euroopassa pitää olla olemassa. Jos puhutaan kriittisestä näkemyksestä, silloin pitäisi myöskin EU-myönteisiä puolia huomiota kohdassa viisi, eh, kun mainitaan tällaiset eh, hajautetut eh, riippumattoman tiedon lähteet. Tämä olisi muotoiltava uuteen uskoon. Tässä on, annetaan ymmärtää, että tästä hajautetut riippumattomat tiedon lähteet kuten komissio, eivät anna puolelta tietoa kansalaisille Äh, tässä on äh, mainittu, äh, Adinolfi siis mainittu tämän tiedon tarve, internettiedon oppineisuuden tarve korostuu erilaisista lähteistä. Adinolfi niin ikään korostaa, että on parannettava internetin käyttömahdollisuuksia kaikkien osalta ja sitä kautta sitten tätä digitaalista kuilua saada kavennetuksi. E-, e-, demokratiassa voisi olla voisi olla sitten myöskin kaikin tavoin noin ilmapiiriltään kohettamiseksi hyvä, koska se luo kuvan tiivimmästä osallistumasta EUn toimintaan, eikä tällä tavalla anna ihmisen altistua väärille propagandalle. Kiitoksia paljon kummastakin puheenvuorosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lausunnon hänen erinomaisesta työstään. Lausuntoluonnos on oikein hyvä. Olen Rova Adinolfin kanssa aivan yhtä innostunut tästä aiheesta minäkin. Hienoa, että tässä painotetaan hyvinkin paljon sosiaalista puolta ja kansalaisuutta ja medialukutaitoa, digitaalista osallistumista ja elinkaista oppimista. Medialukutaito ei pelkästään liity siihen, että opitaan käyttämään välineitä, vaan ymmärtää myöskin muutokset poliittisissa kulttuureissa ja käytännöissä. Niin, yksityt eivät pelkästään ole digitaalipalveluiden kuluttajia, vaan he ovat aktiivisia kansalaisia, jotka ovat mukana yhteiskunnassa. Edustan itse luoteisen englantia Siellä on yksi maailman parhaimmin, parhaimmin muun maailman yhteydessä olevista kaupungeista Manchester. Tämä on erittäin tärkeä minun oman vaalipiirini kannalta. Manchester yhteydet paremmin paremmat kuin miltei mistä muuta maailmassa. Mitään sähködemokratiaa ei ole ilman digitaalista osallistamista, varsinkin kun kyse haavoittuvaisessa asemassa olevista ihmisistä. on täysin samaa mieltä lausunnonlaatijan kanssa. Siitä huolimatta toivoisin, että tarkistusvaiheessa voitaisiin vielä painottaa jotakin elementtejä enemmän mukaan ottaa tarvetta kouluttaa opettajia ja kasvattajia, jotka opettavat tietotekniikkataitoja lapsille, vaikka eivät itse välttämättä tunne ollaan kovinkaan kotoisaksi näiden tekniikoiden kanssa ja heidän vastuunaan on kuitenkin valmistella nuorten sukupolvea tulevaisuutta varten elämään yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Maailma muuttuu nopeammin, mitä voidaan edes kuvitella. Näitä siirtokelpoisia taitoja ja luovan ajattelun taitoja täytyy voida välittää eteenpäin. Oma sisareni on alaisten opettaja kaiken muun lisäksi, mitä hän tekee. Yhtäkkiä ne sanottiin, että hänen täytyy myöskin olla tällainen digitaaliajan mestari. Ilman mitään lisäresursseja hänen annettiin valtaansa vastuu. Hän on erittäin ahkera opettaja, joten tiedän kuinka tärkeää on, että jäsenvaltiot antaa riittävästi resursseja tällaiseen hän tekee työnsä vakaista tällä tavalla. ICT, tietotekniikka, asettaa suuria haasteita myöskin kulttuurin moninaisuuden kannalta. Digitaalinen vallankumous voi ilmaista tai antaa uuden foorumin, löytää uusia yleisöjä ja toimia uusilla näyttämöillä, mutta täytyy varmistaa, että kaikki ei keskity suurten toimijoiden kontolle. Suuret toimijat saattavat olla sisällön kannalta moninaisuuden uhka uhka monenlaisuudelle. Meidän täytyy myöskin kannustaa kulttuurialan mielenkiintoon, että ihmiset menevät digitaalisen sisällön osalta paljon pidemmälle ja käyttää tässä hyödykseen digitaalista medialukutaitoa ja myöskin sukupuolen näkökohta pitäisi saada mukaan. Ja lopuksi vielä, meidän pitäisi pohtia, mitä voitaisiin tehdä, jotta voidaan kehittää laadukasta, laadukkaita tietolähteitä internettiin, sähköinen demokratia, edellyttää myöskin uuden tyyppistä tiedonvaihtoa ja poliittista osallistumista tai mahdollistaa sen. Mielestäni demokratian kolme pilaria täytyy saada mukaan. Osallistuminen, kaikki mukaan ottaminen, etiikka. Ilomielin tein yhteistyötä tässä esittelijän ja varjoesittelijöiden ja myöskin kansayhteiskunnan kanssa. Tämä on erittäin kiehtova aihe. Toivon mukaan yhteistyö kaikkien kanssa tulee sujumaan hedelmällisellä tavalla. Um, the next is uh, Mr. Luer on behalf of Mr. Jambatski. Jambatski nimessä edustaja Luer. Well, uh, some of the... Kiitos puheenjohtaja. Joissain kohdin ECR tukee tätä lausuntoa, mutta toisissa olisi tärkeää, että ECR ei usko, että suora demokratia on aina vastaus demokraattisen prosessin ongelmiin Ferajenin kommentti edustuksellisesta demokratiasta noudattelee toisaalta meidän kantaamme. Suora demokratia voi toimia kansanäänestyksen muodossa. Se olisi tärkeää, kun ajatellaan kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi suvereenisuuteen liittyvien toimivaltojen siirtämistä toiselle tasolle, mutta ei pienemmissä kysymyksissä välttämättä, koska demokraattisesti valittujen edustajien pitää voida tällaisia päätöksiä sen sijaan, että ajatellaan simplistisesti, että suora demokratia toimii. Mitä tulee tällaisten viittausten mukaan ottamisen perustuslakiin, niin teknologia kehittyy kovin nopeasti ja kovasti uskon siihen, että perustuslaki ei olisi tässä tehokkain keino, vaan muin keinon voitaisiin auttaa ihmisiä, joilla on, tär- joilla on tärkeää saada digiosaamista, taitoja ja monia digitaalisia oikeuksia myös. Kyse ei ole kuitenkaan vain siitä, että saa tietoa, vaan kyse on myöskin siitä, että on riittävä koulutus taustalla, jotta pystyy tekemään tiettyjä päätöksiä digitaalisessa maailmassa. ICT ei ole enää yksin näin oma koulutusalansa, vaan se liittyy kaikkeen oppimiseen ja parhaita käytänteitä. Meillä on paljon niitä voitaisiin vaihtaa. Joten teknologialla on kyllä oma roolinsa monella tapaa, kuten esittelijä sanoi. ECR tukee monia kohtia, mutta varmasti voimme rakentamassa hengessä tehdä myös tarkistuksia, kun tämä luonnos etenee. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Maragall. Ähm, äh, la señora de Norfe eh, decía que era un... Niin, kiitos. Edustaja Rinolfi eh, mainitsi olevan eh, kunniakasta päästä tähän valmistelijaksi olevan kateellinen hänelle, koska hän on ihan oikeassa. Hienoa, että tietysti hänelle tämä nyt lankesi. Ja hienoa, että hän, hän on laatinut tämän erinomaisen lausunnon. Siinä ei ole muuta ongelmaa ole kuin, että se todellakin kirvoittaa ajatuksia ihmisistä, eikä vain pitäydy status quoissa. Kaikki, kaikki, lähes, lähes kaiken, kaiken voin, voin hyväksyä, mitä hän tässä esittää todellakin on vaarana, että, että me jämähdämme keskusteluun itse työkaluista unohtaen sisällön. Tuntuu selvältä, että, että tällä haavaa on kehkeytymässä epä, epätasapaino näiden e-välinetyökalujen työkalujen ja niiden välittämän viestin välillä. Tässä on erilaisia kiusauksia, yksinkertaistaminen, manipulointi, tämän tyyppisiä äh, haasteita. Demokraattinen keskustelu edellyttää tietoa, taitoa ja lopulta päätöksiä. Kun äh, puhumme IT-työkalujen äh, työkalujen yleistämisestä, taustalla piilee vaatimus, ja se vaatimus on se, että ne ovat, nämä, ovat yhdenmukaisia näiden mainitsemien kolmen tiedon että antavat tietoa, ymmärtämystä ja sitä kautta mahdollistavat päätöksenteon. Ellei näin käy, olemme menossa ihan väärään suuntaan. Sen vuoksi olisi kiinnostavaa saada lisätä tähän muutama, muutama kommentti Euroopan komission ja Euroopan toimielinten ennalta ennalta toimivasta, ennalta vaikuttavasta roolista. Eli näistä, miten ihmiset käyttävät näitä laitteita, mutta sen lisäksi myöskin olla sitten reagoida ennakolta, kun on kyse näistä edessämme olevien asioiden todellista sisällöstä ja merkityksestä enemmänkin voitaisiin tehdä komissiossa sekä täällä sen varmistamiseksi, että suuri yleisö sitten todella keskustellaan päätöksentekoprosessista. Jos vaikkapa miettii äh, budjettikeskustelua, missä itse ollaan mukana, eivät kansalaiset äh, tästä Euroopan budjetista juurikaan keskustele, vaikka voisivat hyvinkin. Samalla tavalla kuin vaikka pakolaiskriisistä. Tämä on tämmöinen non-debatti, koska meillä on kuitenkin päätöksentekoa tässä, mutta siitä huolimatta näitä keskusteluja voitaisiin tehdä, vaikka heillä sitä päätöksenvaltaa olekaan. Työkaluissa voitaisiin kallujen kautta välittää tietoa, tavoitteita luonnehtia noin yleis, luontoisella tavalla, niin että suuri yleisö saadaan sitten asiasta innostumaan. Niin voidaan varmistaa, että, että demokratian kunnianhimo tai tavoitteet tulee sitten täytetyksi varmaankin tässä tästä päästään hyvään yhteisymmärrykseen tästä lopullisesta, lausunnon lopullisesta muodosta. En tiedä, kannattaisiko Euroopan toimielinten äänestystä hoitaa tietotekniikan kautta. En ole ihan varma, kuuluuko se tähän. Katsotaan nyt. Grazie. Beh, intanto vorrei fare i complimenti a Isabella e Andinolfi per il lavoro. E Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin lausunnonlaatijalle Rova Adinolfille erittäin hyvin tasapainoisesta, hyvin tasapainoisesta tekstistä. Sillä oli hienoja ajatuksia ja hienoa, että henkilö, joka kuuluu viiden tähden liikkeeseen, on hoitanut tämän lausunnon. Itse en kuulu tuohon samaan poliittiseen perheeseen, mutta tämä Ryhmä kyllä osaa poliittisen tiedottamisen taidon. Uudet taidot tällä alalla. Arvostan erittäin paljon sitä, että sosiaaliset kysymykset, jotka liittyvät sosiaalisen syrjäytymiseen, on myöskin otettu huomioon. Uskoin myöskin, että poliittisen osallistumisen heikkeneminen viime vuosina on kulkenut käsi kädessä sen kanssa, että yhä suurempi osa ihmisistä on sosiaalisesti syrjäytynyt, sosiaalinen eli eriarvoisuus on lisääntynyt maiden sisällä, mutta myöskin maiden välillä. On erittäin vaikeaa ymmärtää, tämä on hyvin vaikeaa kuvitella, että ihmiset, jotka katsovat olevansa marginalisoituneita sosiaalisesti ja taloudellisesti, olisivat innostuneet osallistumaan poliittiseen elämään. Tämä on täysin ymmärrettävää. Poliittinen unioni tässä suhteessa ei ole toiminut. Se on syventänyt ja luonut lisää raja-aitoja sen sijaan, että se olisi lisännyt tasa-arvoisuutta. Yksi näistä eriarvoisuuden lähteistä on tieto ja tiedon saanti ja uuden median ja tietokonealan osaaminen. Meidän pitäisi juuri tällaisiin ohjelmiin satsata ja varmistaa tai katsoa myöskin, että, että mihin tarjotaan pääsy, kun puhutaan tiedottamisen uudesta maailmasta. Suurimman osan elämääni olen toiminut lehtimiehenä. Ja joskus on sellainen illuusia, että kun annetaan tietoa, ja otetaan tietoa vastaan. Tämä on jotenkin helppoa. Tämä on internetin luoma illuusio pelkästään. Päinvastoin on tilanne. Tietoa on vaikea toimittaa ja tiedosta on vaikea saada kiinni. Olen täysin samaa mieltä Rava Woodin kanssa, kun hän sanoo, että meidän täytyy keksiä tai kehittää järjestelmä, jolla voidaan kannustaa ihmisiä ja tukea riippumatonta tiedon välittämistä. Suuria vallankumouksia on nähty mediasektorilla. Riippumaton, laadukas journalismi ja tiedon välitys on vaarassa. Se on uhattuna, koska suuret mediakeskittymät, joilla on omat intressinsä, ovat valtaamassa alaa. Kenties yhden asian voisi lisätä tähän mietintöön. Jonkin tämän suuntaisen kommentin tämän voisi lisätä minun mielestäni. Mr. Chuntis. Edustaja Chuntis. θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijän lausuntoluonnoksesta. Kuunneltuani tätä keskustelua onnittelut ovat paikallaan. Ja eh, kannattaa eh, käyttää tiettyjä termejä lopullisessa lausunnossakin, joita muut toki tässä ovat arvostelleet. Selitän. Kohtas, kohdassa kolme, jossa hän tätä taustaa, eh, tätä asiaa taustoittaa, toteaa, että, että olisi tärkeää, että, että ymmärretään Euroopan historiaa ja niin poispäin. Toki tällä haavaa käydään juuri keskustelua siitä, millä tavoin EU-ssa eh, vellavat ilmiöt johtuvat kenties sitten tiedon puutteesta vai, vai mistäkö, tai, tai on, onko tieto kenties puutteellista. Jos ajatellaan EUn instituutioiden roolia, <clears throat> monet vastustavat EUta siitä yksinkertaisesta syytä, eivät ymmärrä näitä toimielimiä <clears throat> Mutta näin välttämättä ei todellisuudessa ole asianlaita. Kannattaa kuitenkin ihan sijasta puheeksi. Keskusteluhan vaatii eh, kansalaisilta eh, asiasta perillä oloa. Ja sitähän tuossa valmistelija pyrkii ajamaan takaa, kun hän näistä digitaalista valmiuksista puhuu. Saattaa hyvinkin eh, käydä niin, että, että olosuhteet ovat jäämä, jääneet ymmärtämättä ja siksi tietokin on jäänyt puutteelliseksi, mutta, mutta väär, vääristynyt tieto tai väärä tieto jota, tai tieto, jota luonnetaan vääräksi, eh, voi jäädä pelkiksi faktoiksi ja luvuiksi siis, siis, sikäli siis kuolleeksi kirjaimeksi. Valistuneen kansalaisen pitäisi olla äh, aktiivinen kansalainen. Ja nämä alustat ovat tietenkin omalla tavallaan äh, sellaisia, jotka oikeastaan kaipaisivat lisää rationaalista demokratiaa. Äh, kun, me nyt olemme, kun meillä nyt on tämä edustuksellisuus tässä puntarissa. Se ei ole välttämättä asianmukaista. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana, kun esimerkiksi Lissabonin sopimusta ratifioitiin, EU e e, lähetti kielteisiä viestejä esimerkiksi näistä kansanäänestysmahdollisuuksista ja suvereniteetin säilyttämisestä. Ja tässä puhu, puhutaan tietenkin historian kulusta, mutta eivät välttämättä ole tässä kansanäänestysprosessissa ollenkaan mukana akti, aktiivisesti. Pitäisi miettiä, miten digitaalinen teknologia edesauttaisi demokratiaa paitsi prosessina myöskin, vaan sellaisena kiinteänä ainesosana tavallaan. Kyseessä ei ole se ongelma, etteikö mm, prosesseja ja menettelytapoja noudatettaisi tai että esimerkiksi me emme saisi täällä meppän töitämme tehdyksi. Tässä on kysymys substanssista. Mitä sillä sitten tarkoitan? Tarkoitan sitä, että mitä me itse tykönämme päätämme ja millaisia ratkaisuja teemme. Mitä kansalainen siis loppujen lopuksi asioista ajattelee. Kreikka vaikuttaa siltä, että kaikki on niin automaattiohjauksessa. Tämä, tämä on vaje, tämä, on, tämä näin tapahtuu. Ei me mikään voi asialle tuon taivaallista. Jos me ajattelemme eh, päätöksiä, joita tehdään sellaisissa elimissä, jotka eivät ole kansanvallitsemia ollenkaan. Me, esimerkiksi me odottelemme eh, euroryhmän päätöstä, Dyson Blumin päätöstä, päätöksiä ei, ei meillä ole mitään käsitystä, mitä tuolla äh, euroryhmän kulisseissa oikein tapahtuu. <clears throat> Saan sieltä satunnaisia äh, twiittejä Reisenblumin äh, twiittaili, että olemmeko me saaneet nyt sitten päätöstä Kreikan vajeesta, vajan tilkistämistä tai ei. Se on siinä. Sitä, se tietysti synnyttää EU-vastaista propagandaa Eli nämä seikat, joita eh, esittelijä sivua ovat tärkeitä. Tässä, tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe. Ja tästä tämä varmaan herät, herättää laajaa keskustelua pitkäksi aikaa eteenpäin. Ja tässä meidän valiokuntamme rooli on olennainen. Me, mehän tässä Euroopan unionin arvoja kunnioitamme, myös jos kuka. Köszönöm szépen. bizottság részéről szeretne Kiitoksia. Haluaisiko komission edustaja sanoa jotakin tähän keskusteluun? Ei ilmeisestikään halua, joten Rova Adinolfi vielä lopuksi, olkaa hyvä. Grazie, volevo soltanto, sicuramente ci sarà ehm, modo... Kiitos. No varmasti meillä on mahdollisuus syvällisemmin käsitellä näitä monia erittäin mielenkiintoisia kommentteja. Pari asiaa halusin vain sanoa vielä tänään. Ehkä niistä aiheista, jotka ovat aivan sydäntäni lähimpinä. Pieni tekninen seikka vain. En koskaan sanonut, että edustuksellinen demokratia korvattaisiin suoralla demokratialla. Tätä en ole koskaan sanonut. Tässä on kyse e-demokratiasta. Ei unohdeta nyt sitä. Meidän tulisi tiedostaa hyvin se, että meillä on edustuksellinen demokratia, lisäksi suoraa demokratiaa, mutta sen lisäksi meillä on uusia teknologian keinoja, jotka mahdollistavat tällaisen sähköisen demokratian. Siitähän on kyse tässä mietinnössä täysin uskon siihen, että edustuksellinen demokratia on olemassa myös tulevaisuudessa. Sitä en nyt mitenkään aseta kyseenalaiseksi. En ollenkaan sano, että se korvataan suoran demokratian kautta. Ainoa mitä sanoin oli se, että meillä on nyt näitä uusia keinoja, joiden kautta kansalaisilla voi olla suurempi rooli päätöksentekoprosessissa myös toimielimissämme. Ja mitä manipulointiin tulee, Minäkin uskon, että tähän liittyy tiettyjä riskejä, potentiaalisia vaaroja ja uhkakuvia. Tästä syystä on tarvitsemme näitä pilottihankkeita, kuten Euroopan parlamentin kehittelemää pilottihanketta. Meidän täytyy kokeilla tätä järjestelmää mahdollisimman pian. Meidän on katsottava, miten kansalaiset reagoivat tällaiseen e-demokratiaan, sähköisen demokratiaan. Ehkä tämä voisi olla tapa myös selvitellä vähän, mitä mahdollisia riskejä tai hyötyjä sähköiseen demokratiaan liittyy. Eihän manipulointi ole sinänsä mikään uusi asia, emme me sitä ole nyt keksineet, vaan manipuloitu kai on kautta historian. Ja on aivan totta, että manipulointi voi olla ongelma tänä päivänä, niin kuin on ollut historian kuluessa. Ja sitten vielä opettajista ja kouluista ja kriittisestä ajattelusta. Meidän tulisi todella edistää kriittistä ajattelua. Olen ollut parin vuoden ajan kulttuurivaliokunnan jäsen ja tiedostan hyvin sen, että meillä ei ole valtaa jäsenvaltioiden koulutuspolitiikkaan, mutta kuitenkin tulevaisuudessakin aion puhua siitä, että kulttuuri ja koulutus ei tarkoita yksinkertaisesti sitä, että koulutetaan ihmisistä työntekijöitä. On tärkeää huolehtia siitä, että opiskelijat ja uudet sukupolvet omaavat mahdollisuudet kriittiseen ajatteluun niin, että saadaan oikeat kulttuuriset välineet käyttöön, jotta ihmisiä voidaan manipuloida, jotta ihmiset tietävät, mitä tekevät valintoja tehdessään. Tässä koulut ja opettajat ovat keskeisessä asemassa, samoin kuin se rahoitus, jota myönnetään, kun pyritään kehittelemään Erasmuksen kaltaisia ohjelmia. Näin annetaan ihmisille mahdollisuuksia kasvaa ja oppia kriittistä ajattelua. Ei ole tarpeen puhua ainoastaan työmarkkinoiden teknisistä vaatimuksista. Joten haluaisin esittää teille kaikille kiitokset tutustun tarkistuksiin ja mahdollisimman pian sitten järjestetään kokousvarjoesittelyiden kesken, jotta voidaan tehdä kompromisseja. Kiitoksia paljon. Tarkistusten jättöaika on teille ilmoitettu ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalle. Kyse on työpaikkojen luomisesta johtaa investoinnista työpaikkojen kasvuun. Esittelijä on edustaja Chunti. Sen kun annan hänelle puheenvuoron, voisi muistuttaa kollegoita siitä, että tarkistusten jättöaika on 17. kesäkuuta kello 11. Kulttuurivaliokunta tulee 13. kesäkuuta sitten äänestämään ja ainakin nyt sitten saman tien lausunlaatijalle edustaja se puheenvuoron. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää koordinaattoreita, jotka ovat antaneet minulle tämän tehtävän hoidetta, hoi, hoidettavaksi tämän lausunnon laatimisen. Nimittäin otsikkona on investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin mutta voidaan puolet tätä otsikkoa. Toinen puoli hieman rajoittaa tätä alaa. Kyselen siitä, kuinka investointirahastot ja rakennerahastot vaikuttavat ja kuinka niiden käyttää voidaan maksimointia. Meillä on hyvin vähän aikaa tämän lausunnon laatimista varten, kuten olette havainneet. Olen paljon vain jotakin seikkoja, jotka ovat pohjana keskustelulle. Keskustelu tähän päätyy, vaan tästä se oikeastaan vasta alkaa. Eikä tämä heijastele myöskään kaikkia tehtyjä tai tekemiäni ehdotuksia tai ajatuksia tämän suhteen, mutta tässä on tietyt rajoitteet, joiden vuoksi joudun keskittymään vain muutamaan seikkaan. Tämä on ihan yksi tärkeimpiä seikkoja tämän päivän keskustelussa. Nähdäkseni valiokunnan pitäisi laatia pikemminkin kokonainen mietintö asiasta kuin pelkkä lausunto. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olemassa yhteys kohesiopolitiikan ja koulutukseen pääsyn välillä eriarvoisuuden vähentäminen ja äärialueiden auttaminen, taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen, nämä ovat tavoitteiden joukossa. Ja halusin päättää myöskin poliittista kohesiota. Se on erittäin tärkeä. Kohesiopolitiikka on asia, joka on peräisin EUn aivan alkuvaiheesta, mutta etäsointit rajoituksensa. Meidän täytyy katsoa, kuinka voidaan rakenne rahastojen kautta saada mahdollisimman paljon hyötyä. Tässä tarkastellaan rakenne- ja investointirahastojen roolia ja nyt tapahtuvaa kehitystä. Ne ovat kaikkein tärkein rahoitusväline, jonka kautta voidaan edistää kohesiopolitiikkaa. Toisaalta ne saattavat olla ainoa rahoituslähde, tällä politiikan osa-alueella, koska varoituskriisin ja laman ja säästötoimien vuoksi muut rahoituslähteet ovat vähissä. Mutta toisaalta laman aikana rahoitusvaroja on leikattu, joten puuttuminen, tämän suus puuttua näihin ongelmiin on muodostumassa yhä vähäisemmäksi näiden rahastojen vaikutus on kenties ainoa rahoituslähde ylipäänsä tämän tyyppisiä ohjelmia varten. Kehitys ja työpaikkojen luominen, varsinkin nuorten työttömyyden vähentäminen, ovat asioita, joihin ei välttämättä muuta rahoitusta löydy. Rakenneinvestointirahastot ovat tällä hetkellä käytännössä ainoat rahoituslähteet näitä toimia varten. ovat ainoita tapoja, joilla voidaan edistää kohesiota ja kasvua useinkin. Tähän lausumaan kuitenkin liittyy kaksi rajoittavaa tekijää. Ensimmäinen niistä täällä jo mainittiinkin edellisen lausunnon yhteydessä. Monivuotiset rahoituskehykset nimittäin. Ne ovat erittäin rajalliset rahaa on vähemmän kuin aiemmalla ohjelmakaudella. Tämä on ensimmäinen rajoite. Ja toinen rajoite on kenties jäänyt liian vähälle huomiota, vähälle huomiolle, nimittäin se, että budjetti, joka on koromerkitty rakenne- ja investointirahastoja varten, on alistettu makrotalousohjelmalle, joten rahaa on käytössä vähemmän monivuotisista varautuskehyksistä näitä toimia varten. Tämä liittyy makrotaloudellisia rajoitteita. Ne rajoittavat mahdollisuutta edes hakea näitä varoja rakenneinvestointirahastoista. Tätäkin seikkaa täytyy painottaa, varsinkin kun tämä on miltei käytännössä se ainoa rahoituslähde, joka on käytettävissä. Joten rajoituksia on yhä enemmän ja enemmän. Ja tämä on se ongelma, jonka edessä nyt ollaan. Ja vielä lopuksi. Meidän täytyy niin ikään puuttua eräiseen seikkaan, josta olemme kaikki yhtä mieltä, nimittäin siihen, mitä hiljattain on nähty. Nuorison suuriin ongelmiin nimittäin. Olemme kaikki tietoisia siitä, että monissa maissa Nuorisotyöttömyys on yli 40 prosentin luokkaa, eikä se tunnu olevan vähenemässä, huolimatta niistä lupauksista, joita tehtiin monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä. Näitä lupauksia ei ole pistetty täytäntöön, niistä on lipsuttu. Lausunnossa totean, että meidän pitäisi nyt saada komissiolta lisää pontta nuorisotyöttömyyden vastaisiin ohjelmiin. Ohjelma on kyllä olemassa, mutta rahoitus on surkealla tasolla ja vaikuttaa siltä, ettei sillä saada aikaan tulosta. Ja toiseksi viimeinen kohta. Tässä korostetaan sitä, että koulutusta ja ammattikoulutusta pitäisi edistää ja myöskin yhteiskunnalliset muutokset, joita on meneillään Euroopassa, täytyisi ottaa huomioon maahanmuuttokriisiin ja pakolaiset. Täytyy ottaa huomioon, kun uusia haasteita pohditaan pakolaisten kotouttaminen ja niin poispäin, täytyy ottaa huomioon näiden ohjelmien yhteydessä. Ja vielä lopuksi seikka, joka on relevantti. Synergia täytyy saada eri ohjelmien välille, jotka pyrkivät samoihin tarkoitusperiin. Tässä oikeastaan kaikki. Ilomielin kuulisin teidän kommenttejanne ja otan vastaan teidän tarkistuksianne. Toivon mukaan saamme aikaan lyhyen, mutta ytimekkään ja mielenkiintoisen tekstin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon lausunnon laatijalle tästä puheenvuorosta. Nyt varjoesittelijät saavat tilaisuuden puhua ja sitten muut kollegat. Voitte nyt pyytää puheenvuoroa, mikäli haluatte osallistua keskusteluun. Thank you, Madam Chair. I'm sorry, it was slightly... Um, kiitos oikein paljon Odottelin hetken tulkkausta. Kiitos valmistelijalle. Minua kiinnostaa tämä varjoesittelijänä ja myös alkehitysrahaston ESRn koordinaattorina. ECR pitää hyvänä yleisten määräysten muuttamista, jos voidaan huolehtia siitä, että eri rahastoja käytetään näin tehokkaammin työpaikkojen työllisyyden parantamiseksi. On huolehdittava siitä, ettei kielteisiä vaikutuksia synny. Se on hyvä asia, mutta tiedonanto annettiin viisi kuukautta sitten, joten me olemme vähän aikataulusta nyt jäljessä ja tämä aiheuttaa ongelmia. Mitä valmistelijan ehdotuksiin tulee, ECR on samaa mieltä siitä, että kuulutus on tärkeä asia, samoin kuin synergiavaikutusten aikaansaaminen, niin kuin valmistelija sanoi lopuksi, jotta eri rahastot toimisivat tehokkaammin. Kuitenkin Arvasitte varmaankin, että tällainen varaama tulee. Me haluaisimme olla varovaisia, kun sanotaan, että pitäisi tukea määrärahoin nuorisotyöllisyysaloitetta. Samalla kun puhutaan jo uudelleen tarkastelusta, tämä ei tunnu nyt kovin loogiselta lähestymistavalta, koska on ihan totta, että pitää arvioida ohjelma kunnolla, mutta silloin ei pitäisi puhua tulevasta rahoituksesta ennen kuin arvion tulokset on saatu jotta tiedetään sen teho. Lisäksi on tärkeää, että pidetään kiinni siitä, mistä prioriteeteista on sovittu. Perusperiaatteena eri rahastoissa on keskusteltu vastauksesta siirtolaiskriisiin. Ja joustoissa on kunnioitettava kuitenkin budjettikatot, jotka on sovittu jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi on oltava tarkkana että tässä ei sekoiteta pakolaisten ja taloudellisista syistä maahan tulevien asemaa. Voidaan tutkia 2014-2020 toimintaohjelmia, jos niin jäsenvaltiot pyytävät. Ja tämä on tärkeää, eli jos jäsenvaltiot niin pyytävät. On tärkeää pitää mielessä eri rahastojen toiminta, jolloin halutaan saada tuloksia pitkällä aikavälillä, eikä näitä pitäisi periaatteessa käyttää muihin tavoitteisiin. Monet ECRn kollegat pitävät hyvänä 2017 2000, 2017 jälkeen kattojen leikkaamista. Olisi hyvä, ettei jatkuvasti katsota rahoituskysymyksiä, vaan katsottaisiin, miten, katsottaisiin, miten käytetään tehokkaammin ne varat, jotka on käytössä nyt jo valmistelijan ja varjovalmistelijoiden kesken mielelläni pyrin tekemään yhteisiä tarkistuksia. Kiitos. Uh, anyone else from... Kiitoksia. Haluatko joku muu varjoesittelijä vielä puheenvuoron? Oletteko te varjoesittelijä? Ette. No, Ferhäjön siinä tapauksessa, olkaa hyvä. Ah. So, In order of... Järjestyksessä nyt mennään. The draft opinion on behalf of Mr. Dragici. Minä, minä olen herra Dragicin eh, puolesta esittelemässä tätä asiaa. Hyvä. Sopiko? Niin heippa. Eh, kuten, kuten sanottu, minä esittelen tämän eh, lausuntoluonnoksen herra Dragicin nimissä Äh, koskien äh, kasvuun, kasvuun ja työpaikojen investoinnin. Äh, kuten tämän vuoden kasvuarvio osoittaa, että maltillista kasvua on tapahtunut Euroopassa 2015 vuoden aikana, mutta taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ja uusi uudistusten täytäntöönpano on laahannut jäljessä. Sen vuoksi otankin tässä muutaman pääkohdan esille. Ensinnäkin että myöskin tämä jäsen, jäsen, jäsenmaiden kasvu on, on aika epätasasta ja mitä sitten tulee työttömyyslukuihin, ne ovat hälyttävän korkeat edelleen. Koulutuksen taso on riittämätön edelleen sen nykyinen pakolaiskriisi johtaa äh, vakavaan radikalisoitumiseen ja niin sitä kautta tarjo- no, tuo muitakin pahoja haasteita meidän yhteiskunnalle ja koulutuksen koulutusjärjestelmään järjestelmälle. Sen vuoksi meidän pitää panostaa eurooppalaisen solidarisuuteen ja, äh, ja pyrkiä saamaan Eurooppa 2020 ytimeen nostetuksi kasvun ja kehityksen ja varmistamaan, että kaikki äh, koko kapasiteetti sitten valistetaan strategian täytäntöönpanoon E, Euroopan strategiset ja investointirahat ovat EUn e kohdennus- ja politiikan tärkeimpiä e, välineitä ovat myöskin keskeisessä asemassa ajatellen Euroopan investointisuunnitelman on yleisesti ja strategisesti noin aivan erityisesti 2014 vuoden jälkeen me, meillä on ollut pyrkimys vahvistaa näitä rahoitusvälineitä yksinkertaisemalla sääntöjä ja kohentamalla tätä temaattista pano, kohdentamista. Joillakin jäsenmailla on toistaiseksi ollut edelleen vaikeuksia toteuttaa näitä tavoitteita. Erityishuomiota olisi annettava Euroopan sosiaalirahastolle, koska tämä on tämä tärkein rakennerahasto, jos ajatellaan jokaisen kansalaisen arkea nainen ja mies, työtön ja työllistynyt nuori, vanha tai erityisen haavoittuvassa asemassa oleva. Kaikki ovat samalla viivalla siltä. Parampi koulutus on, on Euroopan sosiaalirahaston yksi päätavoitteista, prioriteeteista, ja sen täyttä potentiaalia tulisi käyttää hyväksi mahdollisimman hyvällä tavalla. Koulutuksen kohentaminen on kiireellinen tavoite erityisesti mitä tulee 2015 eh, eh, koulutusselvityksen eh, löytöihin. Siinä korostettiin EUn koulutuksen tärkeyttä ja siinä myöskin peräänkuulutettiin tason nostoa 24. päivä helmikuuta tehdyt neuvoston päätelmät, missä pyritään parantamaan yhteiskunnallista sitoutuneisuutta ja taloudellista kasvua koulutuksen kautta ovat tässä keskiössä. Tätä kautta haluamme vahvistaa sitten sen, että tulemme jatkossakin osallistumaan työmarkkinoille. Esittelee myöskin sitten korostaa sitä, miten tärkeää on jäsenmaiden todellakin investoida koulutukseen merkittävällä tavalla, koska koulutuksen kauttahan saadaan potentiaalia pitkän aikavälin kasvulle ja yhteiskunnalliselle yhteenkuuluvuudelle niin että voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sitten käyttää näitä tarjolla olevia tila- tilaisuuksia hyväkseen investointivarojen ja tämän tapaisten kautta, esimerkiksi mitä Erasmus Plus tässä on yksi ohjelmista, joka tulee ensimmäisenä mieleen. Esittelijä korostaa sitä myöskin, että ellei kulttuuria katsota sitten temaattisena painopisteenä 2014-2020 ohjelma kaudella, koska on sääli, koska kulttuuri nimenomaan ottaa huomioon Euroopan erilaisuuden ja nämä kulttuuriinvestoinnit eh, voidaan kytkeä saamattomasti matkailuun ja sitä kautta sitten eh, eh, innovaatioon, yleiseen tietoisuuden tason kasvamiseen ja samoin alueellisten viranomaisten mahdollisuudet kehittää omia alueitaan ja omia avainsektoreitaan strategian tavoitteisiin sopimuksi. Lopuksi Savitse katsoo esittelijän tavoin, että että äh, pakolaiset, pakolaisten ja maahanmuuttajien integroiminen äh, tähän koulutusjärjestelmään, kuten työmarkkinoihinkin, on erittäin haasteellista ja edellyttää sitten sinne tuoksi myöskin riittäviä rahavaroja. Euroopan strateginen investointirahasto, Rosellirahasto erityisesti, mahdollistaa sen, että jäsenmaat voivat sitten paremmin käyttää hyväkseen muitakin rahastoja, e, esitysti kaikkein syrjäytyneimmille, syrjäytyneimmille suunnatut avut sekä pakolaisia maahanmuuttoavustukset herra Kantiksin kanssa äh, esittelee äh, varjoesittelee, niin äh, odottaa mielenkiinnolla yhteistyön jatkumista. Verheyen. Nyt sitten edustaja Ferheijan. Gerne zu zwei Punkten an der Stelle mal etwas. Niin, halusin sanoa muutaman seikan. Meidän pitää olla mielestäni hyvin varovaisia siinä, kun luulen, että jos rahaa on enemmän, saadaan parempia tuloksia. Varat pitää kyllä käyttää myös kunnolla. Siksi meidän kantamme pitäisi olla sellainen, että katsotaan myös minkä laatuisille hankkeille varoja on annettu. Katsoa sitä, onko kyse kestävistä hankkeista, tehokkaista hankkeista, kun ajatellaan työpaikkojen luomista. Onko hyvin tuettu menneisyydessä vai pitäisikö rakenteita jotenkin muuttaa? Kyse ei ole niinkään siitä, että katsotaan, mihin nyt pitäisi pistää lisää rahaa, vaan kyse on siitä, miten saataisiin parempi laatuisia ohjelmia käyttöön. Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että PK-yritykset pääsevät näihin ohjelmiin mukaan. Pääsevätkö mukaan sellaiset yritykset, jotka todella ovat luomassa näitä työpaikkoja? Miten ohjelmia on täytäntöönpanto ja onko otettu vastaan juuri niissä maissa, joissa on ongelmia vai puuttuuko näistä maista hankkeita? Eihän lisää rahaa ei se auta mitään, jos ei ole kunnollisia hankkeita, joita tuettaisiin. Siksi pitäisi olla hyvin tarkkana myös tämän lausunnon kanssa. Erityisesti pohtia myös sitä, miten kulttuuriala ja luova ala, joka on aivan loputon moottorityöpaikkojen luomisessa, miten pitkälti on otettu huomioon tämä meidän alamme, josta me olemme vastuussa. Pitäisikö ohjelmissa ottaa huomioon paremmin luovat alat, kun puhutaan työpaikkojen luomisesta. Kyse on usein nuorista ihmisistä tässä yhteydessä ja se on hyvä asia. Sitten investoiminen koulutukseen. Se on tärkeää, samoin kuin se, että nähdään eri ohjelmien yhteentoimivuus. Koska jos yhteistyö sujuu hyvin, niin voidaan vahvistaa jopa näiden ohjelmien vaikutusta. Se olisi parempi asia kuin, että jatkuvasti huudetaan lisärahan perään ilman, että katsotaan, pystytäänkö rahat tehokkaasti käyttämään hyväksi. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Zdrojewski, and then... Herra Zdrojewski, sitten Helga Trypel. Zacznę od e, pewnego poważnego kłopotu. Otóż... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on tässä pienoinen ongelma. Tämä lausunto sinänsä on kyllä merkittävä. Me puhumme tässä erittäin tärkeistä asioista, mutta meillä on pieni ongelma tämän lausunnon perusteluiden kanssa, koska tässä hieman on sekoitettu asioita keskenään ja eri ohjelmia keskenään. Meidän täytyy varmistaa, että rakennerahastot ja kohesiopolitiikka todellakin myötävaikuttavat alueiden kehittymiseen. Tähän liittyy erilaisia instrumentteja eri tapauksissa. Ja täällä on yksi lause, joka viittaa kohesiopolitiikkaan ja siihen, että se on oikeastaan ainoa tulon lähde tai rahoituksen lähde tällaisia ohjelmia varten. Ja minun mielestäni tämä on periaatteessa väärin tämä lausuma. Ei tämä pidä paikkaansa. Hallitukset ja jäsenvaltiot ovat merkittävässä roolissa. Ja nyt kun on kyse rahoitusvarojen käytöstä, joita saadaan jäsenvaltiolta, ja hallitus haluaa toteuttaa tiettyjä tavoitteita tai hankkeita, niin silloin komissio tulee mukaan tähän rahoituksen. Mutta se, mitä tässä paketissa sitten on mukana, tämä riippuu siitä, mitä hallituksen päättää. Nyt on kyse kahden tyyppisestä tilanteista. Ensinnäkin siitä, että komission ei tarvitse aina sanoa kyllä. Komission ei täytyy, tarvitse aina vastata myönteisesti jäsenvaltioiden odotuksiin tai pyyntöihin. Saattaa olla, että kansalliset määrärahat pitävät sisällä jotakin sellaisia asioita, mitä ei haluta tukea. Ja sitten toisaalta, kun on kyse kriisistä, joka nytkin on meneillään, nyt on eriskummallinen tilanne, nimittäin olemassa jäsenvaltioita ja jäsenvaltioiden hallituksia, jotka ovat jo vuosikausia ole tilanteessa, että ne eivät ole esittäneet yhtäkään ainuttaa ohjelmaan. Ja minun mielestäni on erittäin tärkeää, että nyt odotukset muotoillaan oikealla tavalla niin, että on yhteisiä nimittäjiä. Tämä on äärimmäisen tärkeä toinen elementti. Asia on nyt niin, että kulttuuri- ja koulutusohjelmat, kuten Horisontti 2020-ohjelma, nämä kaikki liittyvät Junckerin ohjelmaan lyhyesti sanottuna. tarkoittaa sitä, että myöskin kulttuuri- ja koulutusintressit, joita jäsenvaltiolla on, täytyy ottaa huomioon. Ja ohjelma täytyy olla tietty tulos lisää työpaikkoja esimerkiksi, mutta meillä ei minkälaisia keinoja arvioida ohjelmia ja niiden tuloksellisuutta. Onko ohjelma ollut tuloksekas vai ei, Sabine tähän jo viittasi. Ja kuinka sitten nämä vaikuttavat työmarkkinan kehittämiseen nämä ohjelmat. Edellisellä ohjelman kaudella käytettiin noin 10 miljardia euroa kulttuurialoille – Joissakin tapauksissa näistä 10 miljardista eurosta kenties löydettiin työpaikka tuhannelle ihmiselle, mutta kenties joskus olisi syntynyt, tai on syntynyt työpaikka vain 5 tai 10 työpaikkaa, joten jokaisen investoinnin kohdalla täytyy katsoa tapauskohtaisesti tuloksia. Ja kun on kyse yli 50 miljoonan hankkeista, niin silloin pitäisi aina tällainen tarkastelu tehdä ja pitäisi aina auttaa tiettyä ihmisryhmää, ainakin pyrkiä tähän. Ja täytyy katsoa sitten, onko tähän tavoitteeseen päästy. Ja sitten kenties vielä viimeinen kommentti. Tämä ei liity, liity meidän valiokuntaamme, vaan muualle siihen valiokuntaan, jossa käsitellään TTIP-kysymystä. Eurooppa on nyt avautumassa kohti Yhdysvaltoja ja päinvastoin. Tietystikin tämä avautuminen tulee tuomaan hyötyä jollekin aloille, mutta ei sitten jollekin toisille aloille. Kulttuuri jätettiin ulkopuolelle, mutta tietystikin TTIP tulee vaikuttamaan myöskin kulttuurialaan epäsuorasti. Uskon, että tämän päivänä meidän pitäisi jo katsoa ja pohtia, kuinka kulttuuria ja koulutusta voidaan suojella, koska tällaiset satsaukset, investoinnit ovat erittäin herkkiä kulttuurista ja koulutuksesta, kun kyse ovat erittäin herkkiä aloja. Saattaa olla, että se, mitä Yhdysvaltain puolelta tulee meidän suuntaamme, on vaaraksi meidän työpaikoillemme. Esimerkiksi taiteilijoiden työpaikat saattavat olla vaarassa. Me haluamme kulttuurien moninaisuutta ja kulttuuririkkautta vaalia, mutta juuri saattaa olla juuri tuosta syystä saattaa tarpeellista, että suojella näitä taloja Emme halua tällaista järjestelmää, joka on epäsuhtuisen Euroopan kannalta. Ja vielä eräs seikka. Me pyrimme nyt jollakin tavalla järjestämään eri kategorioita, ja lausunlaatija on la- laitanut tämän tekstin tiettyyn muotoon. Olemassa maita, joissa äh, hallitukset haluavat rahoittaa sellaisia hankkeita, joiden rahoitus hoidetaan hallituksen tasolta käsin, mutta harvoin alueelliset toimijat ovat tässä mukana. Tällä me toteutetaan alueellisella tasolla tehokkaimmat toimet toteutettaisiin juuri tuolla tasolla, jolla saadaan aikaan paras palvelujen laadun valvonta. Niillä tasolla pitäisi toteuttaminen toteutua. Edustaja Tryppel. Ich will mal kurz was zu dem letzten Punkt zu TTIP. Niin, kiitos tuosta viimeisestä kohdasta TTIPistä. Se, mitä parlamentti ja valiokunta on päättänyt poikkeuskulttuurin, audiovisuaalan ja koulutuksen osalta, jos komissio pitää tuosta kiinni, niin silloin tuota vaaraa ei synny, josta puhuitte. Se on ratkaiseva seikka. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta komissio neuvottelee niin kuin me ehdotimme sen arvioimiseksi, miten uhkava tämä tilanne on, niin tuo on ratkaiseva seikka, kun me olemme ajoissa kyllä esittäneet omat vaatimuksemme tuossa yhteydessä. Nyt sitten tähän lausuntoon vielä. Minusta on tärkeää vielä painottaa sitä, että rakenne- ja investointirahastot on saatava tutummaksi koulutuslaitoksissa myös. Yhä uudestaan käy niin, että eri EUn tukiohjelmien välillä ihmiset eivät tiedä riittävästi eikä ole riittävästi vaihtoa tästä tiedosta. Tämä asia on selvitettävä. Se onkin tuossa kohdassa viisi aivan oikein esitetty, että koordinoinnin eri rastojen ja muiden ohjelmien yhteisvaikutuksesta ei ole niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Eli pitäisi käydä niin, että ne, jotka tekevät anomuksia ja ne, jotka tekevät päätöksiä, kansalliset päättäjät siis myös tietävät, mitä muita ohjelmia on, jotta alusta asti voidaan huolehtia synergiavaikutuksesta. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisiko komission edustaja mahdollisesti puheenvuoron? Olkaa hyvä. Um, thank you very much. I don't have... Kiitoksia. Tähän paljon lisättävää ole. Keskustelu oli mielenkiintoista äh, kuunnella, koska äh, olemme juuri työstämässä tätä EU-rahojen koordinointia seuraavaa ohjelmointikautta silmällä pitäen, ja on tässä erittäin tärkeää korostaa paikallisten ja kunnan alueellisten viranomaisten omistajuutta koskien kulttuuririentoihin ohjattavia varoja Tämä tietenkin äh, edellyttää toimien äh, vilkasta ajamista, mutta olosuhteet Euroopassa ovat työpaikkojen luomisen kannalta erittäin haasteelliset, mitä erityisesti nuoriin tulee, mutta äh, joka tapauksessa ihmiset pyrkivät edesauttamaan myöskin nuoria löytämään uusia työpaikkoja, kulttuurisarkaa toki unohtamatta. Ja Äh, monet äh, varojen äh, kulttuuri, käytö, kulttuurihankkeiden rahoituksen rahoitukset riippuvat jäsenmaiden omista painotuksista, poliittisista painotuksista. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron vielä esittelijälle. Ernesto Juntis, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun tästä aiheesta. Ihmiset tuntuivat olevan erittäin hyvin valmistautuneita tähän aiheeseen, tähän keskustelun. Tämä teki minun suuren vaikutuksen. Tämä luo hyvän pohjan keskustelua varten ja sitten kun tarkistuksia saadaan, katsotaan miten näistä saadaan aikaan hyvä teksti. On se vasta joihinkin kommentteihin, jotka täällä mainittiin. Periaatteellisella tasolla toteaisin, että niiden keskusteluiden valossa, joita on käyty, uskon, että meillä on tässä nyt kaksi pulmaa. Ensimmäinen niistä on se, pitäisikö vaatia lisää rahaa tälle alueelle vai pitäisikö käyttää paremmin jo olemassa olevat varat. Kuittei sen hyvinkin, että ihmiset oikeastaan sanovat, että nyt tarvitaan sekä että sekä lisää rahaa että parempaa varojen käyttöä. Mutta emme voi pelkästään puhua varojen paremmasta käytöstä, koska jo nyt mahdollisuudet ovat erittäin rajalliset, kun tarkastellaan, miten paljon rahaa on käytettävissä. Ja toinen pulma, joka meillä on edessämme, liittyy siihen, kuinka arvioidaan joidenkin näiden ohjelmien vaikutusta, kuinka tuloksia mitataan. Mikäli me päätämme, että nämä ohjelmat, ja tätä haluaisin painottaa, ohjelmat, jotka liittyvät koulutukseen, ammattikoulutukseen, niitä pitää todellakin painottaa enemmän tekstissä. Mikäli haluamme, että nämä ohjelmat johtavat työpaikkojen lisääntymiseen, niin mitä täällä oikeastaan tarkoitamme? Puhummeko nyt työllisyydestä vai pikemminkin joustavista työolosuhteista, ihmisistä, jotka näkyvät kyllä tilastoissa työssä käyvinä ihmisiä, mutta ei ole kuitenkaan kunnollista työpaikkaa? Vai onko kyse pitkäaikais nuorisotyöttömistä? Entä sitten TTIP-sopimus? Edellisessä valikunnan kokouksessa tai sitä edellisessä puhuttiin tästä asiasta, voitte oikeasti mikä väärässä, mutta joku sanoi, että me tarvitsemme mietinnön niistä vaikutuksista, joita saadaan transatlanttisesta sopimuksesta juuri tällä alalla. Ja tuossa kokouksessa todettiin, että audiovisuaalinen media on jätetty pois TTIP-sopimuksesta. Kysymys kuuluukin, tietääkö kukaan tästä asiasta enempää? Onko näin oikeasti asian laita? Ja kuinka sitten on edistetty, edistytty kun pyrittiin arvioimaan TTIP-sopimuksen kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat eurooppalaisiin kansalaisiin. Uskon, että kielteisiltä seuraamuksilta voidaan kyllä välttyä juuri tällä alalla, toivon mukaan ainakin. Oli miten oli, meidän täytyy kuitenkin puhua varoituksen sanoja. Sen osalta, mitä kansalaisille saattaa tapahtua tämän transatlanttisen investointisopimuksen kautta. Siinä oikeastaan kaikki. Nyt jään odottelemaan teidän kirjallisia kommenttejanne ja ehdotuksianne. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on lausunto, joka on herättänyt hyvin hyvinkin paljon mielenkiintoa, joten uskon, että saadaan kyllä hyvää tekstiä aikaan. Kiitoksia paljon tästä erittäin hyvästä yhteenvedosta ja hienosta keskustelusta, jota kävimme tästä aiheesta. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 17. kesäkuuta kello 11 ja nyt siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla, nimittäin direktiivin, joka liittyy tuotteiden ja palveluiden esteettömyys, esteettömyysvaatimuksia koskevan jäsenvaltioiden lakien asetusten hallinnosten määrästä lähentämiseen. Rova Kammer Evert on lausunnon laatija. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin sanoa jotakin tätä ennen. Viittaisin vain siihen, että että tämä lausunto liittyy läheisesti toiseen äärimmäisen tärkeän direktiivin, jonka komissio viime viikolla esitteli, nimittäin audiovisuaalisiin mediapalveluihin. Nämä kaksi asiaa liittyvät läheisesti toisiinsa. Strategisista syistä lausunnon laatija toivoisi, että teksti voitaisiin hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Siksi ehdotettiinkin, että ensimmäinen kesäkuuta kello 12 on jo tarkistusten jättöaika viimeistään. Olemme saaneet jo palautetta ja on sanottu, että tämä tarkistusten takaraja tulee eteen liian pian. Pyytäisinkin, että kollegat ilmaisisivat kantansa myöskin tähän tarkistusten määräaikaan. Mutta Rova Kammer Evert, lausunlaatia ensin, olkaa hyvä. Ja, vielen herzlichen Dank äh, zu den Fristen, sag ich. Kiitos paljon myötä ajoista puhun jotain lopuksi. Ensin ehkä tämän esteettömyys lain merkityksestä. Kyse on siitä, että YK on yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista halutaan yhdenmukaisesti täytäntöönpanna EU:ssa. Siksi esimerkiksi sähköiset kirjat, lukulaitteet ovat tässä mukana, samoin kuin audiovisuaaliset mediat palvelut. Ne on nyt minun ehdotuksestani otettu pois tästä ja sopeutettu tätä asetusta vastaavalla tapaa. Lisäksi ehdottaisin kulttuuri- ja mediapoikkeusta tähän, koska kyse, jos ajatellaan, että on säännöstä, jotka koskevat ainoastaan lukulaitteita esimerkiksi, niin niihin ei puututa minun lausunnossani, koska olen sitä mieltä, että on eroteltava sisältö ja mahdollisuus vastaavalla tapaa voida lukea, käyttää tätä sisältöä. Siksi komission säännöt, jotka koskevat laitteita, olen jättänyt koskemattomana siihen muotoon. Ehdotukset, joita teen, lähtevät ihan systemaattisista syistä ja siitä, että olin vakuuttunut siitä, että tarvitaan vähän joustavampia, voidaan löytää joustavampia sääntöjä audiovisuaalipalveluiden osalta. Direktiiviä itseään pitäisi käyttää, kun puhutaan esteettömyydestä. Kuten jo sanottiin, nyt on ehdotus myöskin tämän direktiivin uudistamiseksi, joka koskee audiovisuaalisia mediapalveluita. Siksi nyt on hyvä mahdollisuus esittää tiukempia vaatimuksia myös audiovisuaalisten mediapalveluiden osalta. Se kysymys, miten parhaalla mahdollisella tapaa – suojellaan kulttuurista monimuotoisuutta, tiedotusvälineiden vapautta, tiedotusvälineiden monimuotoisuutta. Miten voidaan johdonmukaisesti käsitellä myös esteettömyyttä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka voidaan ihan hyvin hoitaa audiovisuaalisten mediaalipalveluiden direktiivissä. Siinähän on tietyt säännöt, jotka koskevat palveluiden tarjoamista näkö- ja kuulovammaisille, mutta riittävää selvyyttä ei vielä ole, joten tarvitaan kunnollinen velvoite sille, että esteettömyyttä parannetaan raportointivelvollisuuksia EUn jäsenvaltioille, velvollisuus valvoa ja kannustusjärjestelmä jonka mukaan sitten toteutetaan tätä direktiiviä. Nämä ovat mielestäni parempia ajatuksia kuin tässä valittu hyvin restriktiivinen lähestymistapa. Mielestäni audiovisuaalisia mediapalveluita EU-ssa asuvia ei voida tukea, kun ajatellaan kulttuurien monimuotoisuutta. Mielestäni tarvitaan selkeät säännöt, ei kovin yleisiä, vaan täsmällisesti media-alaan liittyvät. Direktiiviin siis. Meidän on kyllä muistettava, että EU ei ole allekirjoittanut ainoastaan YK yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista, mutta myöskin kulttuurisesta monimuotoisuudesta, joten uskoisin, että kulttuurivaliokuntana meidän velvollisuutemme ja tehtävänämme on saada jonkinlainen järkevä tasapaino näihin kysymyksiin. Sähköisten kirjojen esteettömyyskysymys on sellainen, josta jäsenvaltiot voivat hyvin huolehtia, jopa niin hyvin, ettei EUn tason toimiminen ole välttämätöntä. Eli EUn pitäisi toimia ainoastaan silloin, kun se on tarpeen. On huolehdittava siitä, että saadaan toimivat säännöt näille palveluille, koska usein sallitaan sellaisia selityksiä, joita jäsenvaltioita tulee, anteeksi, yrityksiltä jäsenvaltioissa tulee tällaisen kirjelmän kautta voidaan toimia, vaikka ei riittävästi katsota, minkälaisia vaikutuksia on sillä, että ei noudateta näitä sääntöjä? Vai tarkistetaanko ylipäätään, onko toiminnan mahdottomuus, jota yritys tässä esittää, todella oikeutettua vai ei? Eli se, miten valvonta toteutuu jälkikäteen, on aivan epäselvää. Standardointipyrkimykset laitteiden osalta riippumatta siitä, onko kyse televisiosta tai lukulaitteista, niin tässä on kyse laitteistosta. Ja se tuntuu ihan loogiselta, että nämä nähdään erillään. On huolehdittava siitä, että nämä restriktiiviset toimet, joita tässä esitellään, ne eivät johda siihen audiovisuaalisten palveluiden osalta tai sähkökirjan osalta, että niitä ei enää EU-ssa riittävästi tuoteta – jos ajatellaan vaikka elokuvatuotantoa, ja jos halutaan elokuvaa voida myydä tai jopa saada myydä EU-markkinoilla eri jäsenvaltioissa, niin siellä pitää olla siis tekstitys ja kuvailu, tulkkaus. No, voisin kuvitella, että näin audiovisuaalituotannoista tulee niin kalliita, että – tulevaisuudessa niitä ei enää saada markkinoille tuotettua niin paljon kuin me toivoisimme, jos koko ajan ollaan Damokleen miekan alla. Eli jos näin ei toimita, niin audiovisuaalituotantoa ei voida tuoda kansallisille markkinoille eikä EU-markkinoille. Tässä on hyvä tarkoitusperä varmasti. Tietenkin on tehtävä enemmän estettömyyden osalta myös audiovisuaalialalla, mutta tässä valittu tie on mielestäni väärä. Meidän tulisi yhdessä pohtia sitä, miten direktiivissä voidaan ottaa huomioon hyvät säännöt, jotka ovat juuri media-alaa varten tarkoitetut, eikä tässä yleisessä lähestymistavassa. Lopuksi pari sanaa määräajasta. Jotkut ovat valitelleet sitä, että määräaika on liian lyhyt. Kuitenkin uskoisin, että ymmärrätte, että en halunnut teitä vain ärsyttää tämän kautta, vaan syynähän on myös se, että kulttuurivaliokuntana meidän on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voitava esittää kantamme, joka on varsin erityinen, jotta voimme osallistua keskusteluun, jota Euroopan parlamentissa käydään – näin voimme saada myös tiukan viestin kulttuurivaliokunnasta kaikkien kuuluvin. Mutta jos kuitenkin monet toimovat sitä, että saadaan vähän pidempi määräaika. Direktiiviluonnos on ollut jo jonkin aikaa käytössä, mutta jos toivotaan lisäaikaa, niin olen toki valmis seitsemänteen päivään asti venyttämään sitä, jos se asiaa tässä auttaa. Minä vain ajattelin, että kun oikeastaan poistan niin paljon tästä. Niin tässä oikeastaan musta ja valkoinen ovat sävyinä vain mahdollisia, joko kaikki mukaan tai sitten ei, niin siksi ajattelin, että näin lyhyt määräaika olisi mahdollinen. Mutta jos nyt toivotaan määräajan jatkamista, jos sitä pidetään nyt liian lyhyenä, niin 7. kesäkuuta kello 12 olisi toinen mahdollisuus, jos se kaikille sopii, niin voisimme tehdä näin jotta kaikilla on riittävästi aikaa harkita tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia paljon. Niin kuin aina, ensin varjoesittelijöille puheenvuoroja ja sitten muille kollegoille, jotka niin toivat. Edustaja Fiisas, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos, eh, puheenjohtaja direktiivi, ehdotus, joka koskee siis Audi AV-palvelujen saatavuuden parantamista, on tärkeä. Ei, ei pidä unohtaa, että Euroopassa yli 80 miljoonalla ihmisellä oli jonkinlainen vammaisuus. Jos me haluamme tällaisen tasa-arvoon ja vapauksiin perustuvan Euroopan rakentaa, meidän täytyy ottaa kaikkien näiden eurooppalaisten toiveet sitten huomioon. Ja tällä mietinnöllä on tarkoitus parantaa äh, vammaisten äh, asemaa, parantaa heidän pääsyään työmarkkinoille ja ylipäätänsä käyttää digitaalisia tuotteita ja, ja äh, palveluksia hyväkseen tehokkaalla tavalla. Meillähän on koko joukko uutta teollisuutta, jonka ansiosta nämä esteet on mahdollista ylittää Tätä tilaisuutta ei kannata jättää täyttämättä. E, e, tämän e, kenties e-kirjojen jättäminen esimerkiksi tästä direktiivistä pois on perusteltua jo teknistä syistä, mutta joka tapauksessa meistä meidän ryhmämme katsoo, että tämä direktiivi on niin äh, tärkeä, että kannattaa hiukan enemmän aikaa tähän äh, käsittelyyn uhrata. Ja olisi todella hyvä, jos voisimme saada hiukan pidemmän määräajan sitten äh, mahdollisille muutosesityksille. Tässähän tärväytyy aikaa käännöksiinkin eri kielille. Tässä jäisi sitten viikonloppu väliin, jos tätä aikarajaa lykättäisiin ensi viikon keskiviikkoon muutoksia varmasti tulee. Ja koska uudistus on tärkeä, on hyvä, että meillä on tämä uusi takaraja, jossa voisimme kenties sitten pitäytyä. Voisi olla realistisempi. Ja tämä antaisi sitten meille hiukan enemmän työrauhaa ja työaikaa. Sitten uh, következő Mr. Luer. Kiitoksia. Edustaja Luer joka puhuu Jambatskin puolesta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. ECR-ryhmä oma erittäin vahvan kannanot, joka liittyy vammaisten oikeuksiin. Otamme tämän erittäin vakavasti ja pyrimme Marrakeshin sopimuksen ratifioinnin edistämiseen. Se on suuri prioriteetti ryhmällemme. Kuitenkin olemme realistisia. Katsomme, että esteettömyysvaatimusta ei pitäisi sulkea ovia varsinkaan pk-yrityksiltä. Niille pidä asettaa liian paljon ongelmia, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Sisämarkkinoiden kannalta tasapuolinen ratkaisu täytyy löytää. Sisämarkkinoiden kasvun potentiaalin hyödyntäminen on asia, jota ESR pitää tärkeänä. Ja kun valmistajat tuovat tavaroita ja palveluita markkinoilla rajoitettavalla tavalla. Tämä on se, että syödä tarkalleen. Jambatski on varjoesittelijä tässä kysymyksestä, mutta myöskin UNCRTP asian suhteen, eikä YK on vammaisten oikeuksien sopimuksen yhteydessä hän oli myöskin varjoesittelijä. Ja YK on perus yleiskirjan mukaisesti tässä pitäisi toimia esteettömyyskysymyksissä. IMKO-valiokunnassa, kansalaisen kaupan valiokunnassa, tarkastetaan, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja heidän tehtäväkseen jää tasapainon kansaaminen, kun on kyse tuotteisiin kohdistuista vaatimuksista, mutta myöskin esteettömyydestä. Ja toisaalta täytyy varmistaa, että PK-yritykselle ei koidu liikaa taakkaa. Nyt täytyy kyllä pyrkiä kannustamaan siihen, että yritykset noudattavat sääntöjä, mutta liikaa ei tästä pidä syntyä taakkaa tai kustannuksia. Me tarvitsemme tässä win-win tilanteen, jossa säännöksistä on hyötyä kaikille osapuolille. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita yhteiskunnan kannalta. Ja tämä on tärkeää myöskin silloin, kun markkinoita avataan tuotteille palvelut, jotka ovat kaikkien kannalta esteettömiä. Meidän pitäisi kannustaa audiovisuaalisia, audiovisuaalisia mediapalveluita, jotka ovat jo mukana ehdotuksessa. Ja täällä on jo säännöksiä, jotka liittyvät esteettömyyteen nykyisissäkin direktiivissä, ja pian tulemme keskustelemaan uudesta ehdotuksesta, joten uskon, että tai uskon, että tässä täytyy valmistaa selkeys ja varmistaa, että oikeudesta epävarmuutta ei synny kuluttajille eikä yrittäjille. Ja täytyy läheisesti seurata, kuinka mahdollisia konflikteja tästä syntyy. Ja meidän täytyy ottaa tässä täysimmiten roolimme. Mikäli tarkistusten takareja lykättäisiin 7. päivän kesäkuuta, niin kuin Petra erotti, tämä antaisi meille hieman lisää aikaa, jotta saamme ajatuksemme kokoon. Tämä on erittäin hyödyllinen myönnytys ja olisimme kyllä tällä kannalla mekin. Thank you. And now Ms. Kiitoksia sitten edustaja Tryppel. Ja, ich will auch nochmal anfangen mit der... Niin, minäkin haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että nähdään, että arvioidaan kunnolla vammaisten asema, vammaisten yleissopimus ja meidän erityistarpeemme huolehtia kulttuurisesta monimuotoisuudesta eikä päättää mistään säännöistä, jotka ovat ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Tämä ei ole poliittisesti ihan yksinkertaista, se on meille kaikille ihan selvää. On mielenkiintoista, että komissio on tehnyt ehdotuksia audiovisuaalista sisällöstä, että tämä ala on poistettu sieltä. Ja nyt jos haluamme muuttaa tilanteen, niin meillä on luultavasti melko hankalat neuvottelut komission kanssa luvassa, mutta kuitenkin on hyviä syitä ajatella audiovisuaalialan ja vammaisten sääntely pitäisi siellä direktiivissä – säädellä. Minä olen myöskin samaa mieltä siitä, että tietenkin on toivottavaa, että saadaan enemmän sisältöä mahdollisimman helposti vammaistenkin käytettäväksi. Mutta tästä ei saa joutua maksamaan sitä hintaa, että moninaisuus kärsii, koska tämä on liian kallista. Tämä on ratkaiseva seikka, jonka viestiminen on hankalaa. Siksi kuitenkin mielestäni oikeutetusti voidaan puhua kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä myös kuluttajille. Periaatteessa olen siis Petra kanssasi samaa mieltä. Meidän tulisi näin menetellä ja 7. kesäkuuta on varmasti parempi kuin vielä lyhyempi aika. Kiitos. Thank you and Mrs. Adinolfi. Rova Adinolfi sitten seuraavaksi, olkaa hyvä. Ja ja grazie. Kiitos, kiitos kovasti. kollegalle kiitokset ensinnäkin siitä, että hän suostuu venyttämään tätä takarajaa. Saatavuus, kaikkien palvelujen saatavuus on yksi kansalaistemme perusoikeuksista, erityisesti sellaisille ihmisille, jotka jo kantavat raskasta taakkaa, jossa meidän pitää varmistaa tasapaino tässä hankkeessa. Tämä ei ole mikään helppoa. Tässä koko esityksessä on koko joukko hyviä myönteisiä seikkoja, mutta eh, esimerkiksi eh, palvelujen saatavuus ja näin poispäin olisi käsiteltävä hiukan eh, syvällisemmin mielellään Hyvä, että Marrakeshin sopimus otettiin kollegan suulla esille. Se on erittäin tärkeä, tärkeä seikka. Ja siitä, sitähän se on myöskin suuren yleisön mieltä lähellä, mitä tulee rajojen poistamiseen. Minusta vammaisjärjestöjä pitäisi enemmän kuulla, koska heidän osallistumisensa on ollut aika vähän vähäistä toistaiseksi, eh, mitä tulee tuotteiden eh, ja palveluiden soveltuvuuteen heille. Heidän käyttöönsä se on niin aika itse itse valmistajan itse päätettäväksi oman sääntelyn varaan. Jos ajatellaan eh, direktiivin määräyksiä palvelujen kestoa esimerkiksi. Jotain on heti saatava nopeasti aikaiseksi, mutta hyvä kuitenkin, että voimme saada mahdollisuuden paneutua tähän yksityiskohtaisemmin syvällisemmin nyt, kun saimme tämän lisäviikon. Voimme tarkastella näitä muutosehdotuksia läheis, lähemmin. Muutenhan aikat, aikataulua ei vielä ole. Öö, öö, noin laajempaan, käsittelyyn me olemme kuitenkin ymmärtääkseni vetovastuussa tässä. Ja tällä tavalla tämä lisäviikko antaa meille tilaisuuden esitellä ehdotuksemme paremmin ja saamme sen joka tapauksessa ennen muita valiokuntia valmiiksi. Eli ei, ei tässä nyt varmaan mitään pahempaa konfliktia tule samalla sitten voimme työstää tätä toistakin asiakokonaisuutta sitten paremmin ja sitä kautta saamme kattavammin näkökulmamme esille. Kiitos sitten edustaja Ferheijen. Niin sama. Kiitoksia. Ensinnäkin IMKO-valikunnan varjoesittelijänä katson, että tämän päivän keskustelu täälläkin on ollut erittäin mielenkiintoista. Tulen ottamaan sen pitkälti huomioon sisämarkkinavaliokunnassa. Olen samaa mieltä kuin Petra Kamerferret Evert, että on mielekästä varmistaa, että esteettömyysdirektiivi direktiivi toteutetaan myöskin julkisen sektorin ja yleisradiotoiminnan puolella. Meillä on taisteltu sen puolesta, että vaikkakin parlamentti edellisellä vaalikaudella päätti, että näin ei tehtäisi, koska joka tapauksessa aika on hukattu jo paljon ja mielekäs yhteinen lähestymistapa versus sitten alakohtainen käsittelytapa audiovisuaalisen sektorin kohdalla. Tämä saattaa lähentävää alakohtainen lainsäädäntö sitä, mikäli jo on, kun on kyse julkisen sektorin verkkosivujen esteettömyydestä ja toisaalta lainsäädäntö, joka liittyy muuten esteettömyyteen ja eri toimijoiden huomion ottaminen, niin mikä tämän yhä yhdentävässä mediamaailmassa vielä lisäsi, kun hämmennettäisiin tätä tilannetta, niin en tiedä, onko tämä meidän on tässä suhteessa täysin samaa mieltä kamereverten kanssa. Tämä direktiivin soveltamisella tämä pitäisi ottaa pois, mutta itse otamme itsellemme velvoitteen täällä valiokunnassa pohtia riittävää vaihtoehtoista sääntelyä joka perustuisi erilaisiin yleissopimuksiin, jotka ovat olemassa, ja kuinka niitä sitten voitaisiin asianmukaisella tavalla ottaa huomioon valiokunnassa kehittää tätä asiaa tästä, tältä pohjalta. Mitä niin kahteen direktiiviin tulee, ja tässä suhteessa puhun myöskin komission suuntaan. Sen sijaan, että tällä alalla ryhdyttäisiin puuttumaan audiovisuaalisen alan mediapalveluista ja teknisistä seikoista, eri säännöksistä ja standardista, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Mutta kuinka kaiken kattavasti pitäisi toimia, niin juuri nämä pitäisi saada riittävästi audiovisuaalisena mediapalvelun yhteydessä sähköistä kirjoista. Tärkeää on ottaa huomioon sekä nämä välineet että myöskin foorumit, joilla näitä sähköisiä kirjoja myydään, niin että myös vaatimukset toteutuvat. Sähköiset kirjat itse pitäisi toimittaa standardimuodossa niin, että ne ovat lukukelpoisia näillä laitteilla. tämäkin vaatimus täytyy pitää kuitenkin mielekkäällä tasolla ja järkevällä tasolla, ja kuinka pitkälti ei sähköiskirjat jättää tämän ulkopuolelle. Ja ei pitäisi puhua niinkään itse sähköistä kirjasta ja sen esteettömyydestä, vaan pikemminkin foorumista ja palvelun tarjoajan toimista, jotka myyvät näitä sähköisiä kirjoja, niitä täytyisi esteettömiä. Sähköisten kirjan ylipäänsä pitäisi olla sellaisia, että lukulaitteella pystytään lukemaan. Tähän Petra Kamer Evert viittaa, hän puhuu näistä lukulaitteistakin ja samat vaatimukset pitäisi toteuttaa sen kysymys kirjastoista tai pienimuotoisista alueellisista kaupunkirjastoista tai paikalliskirjastoista. Ja sekin voidaan esittää esteettömyysvaatimuksia. Tai mahdollisimman matalalla kynnyksellä pitäisi siinäkin toimia. Vammaisten kannalta kynnyksen matala. Aikataulu on liittyy myöskin sisämarkkinavaliokunnan esteettömyysarviointiin, sisämarkkinavaliokunnan tekemään työhön 2011-2012 vuodelta nämä ovat peräisin nämä säännökset, että ne ovat jo neljän vuoden ikäisiä. 2008 ministeritasolla tehtiin jo päätös, jotka liittyvät esteettömyyteen ja haluttiin tehdä paljon enemmän sen puolesta. Viime aikoina tapahtui hyvin vähän, mutta viimeisten kolmen vuoden neljän vuoden aikana on tapahtunut teknistä edistystä, internet ja digitalisoituminen ovat edistyneet ja hyvin paljon on tapahtunut jollakin alueella tämän myötä. Ja tässä suhteessa kritisoin tässä hieman vaikutusarviota tässä suhteessa, koska siinä ei ole otettu huomioon nyt vallitsevaa tilannetta, uusinta tilannetta. Se riittävästi heijastuu vaikutusarvioon, vaan vaikutusarvio tehtiin aikana, jolloin paljon ei ollut vielä saatu aikaan tuolla alalla. Ja mikäli meidän täytyy tasapainottaa asioita, joka Tryppeli ja muut kollegat jo puhuivat tästä, meidän täytyy tässäkin yhteydessä pohtia, mitä vaatimuksia asetamme PK-yrityksille, ja kun on kyse kulttuuriinstituutiista, kulttuurin järjestöistä, kulttuurin toimijoista tai sisällön luojista, audiovisuaalisen sisällön luojista, minkälainen taakka tästä syntyy. Ja minä kyllä poniskelen, poniskelen tämän kanssa itsekin tykönäni ja sitten julkisen sektorin verkkosivujen esteettömyys ja, ja se, että ei kohtuusta suurempaa taakkaa tai ongelmaa synny esteettömyyden suhteen. Liiallisen taakka versus sitten esteettömyys. Ja Petra kamer on tässä oikeassa. Ei tästä hyötyä, mikä sitten loppuun lopuksi. Sääntely on rian raskasta. Ja tämä sitten johtaa puolestaan siihen, että kaiken kaikkiaan tulemaan maailman sisältöä, maailman vähemmän moninaisuutta vammaisten käytössä niin ikään vain siksi, että meidän täytyy sanoa, että kaikkien markkina täytyy olla esteetöntä. Ja mikäli tämän vuoksi sitten sisältöä onkin vähemmän, niin ei tästä ole sitten kyllä, tai tässä ole tehty sinun palvelusta kenellekään. Kiitoksia. Olisiko nyt komission puolelta joku sanoa kantansa tähän keskusteluun? asuta. Ilmeisestikään ei. Näin ollen annankin sitten esittele puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset tästä äh, kiinnostavasta keskustelusta. Pari huomiota vielä vihjetä. Äh, meidän pitäisi kulttuurivaliokuntana rajoittua pelkästään toimivaltaamme kysymyksiin, äh, eli audiovisuaalisiin mediapalveluihin. Me, me, jos meillä lähdemme sitten imkua jotenkin äh, taivuttelemaan, käsittelemään tätä asiaa muulla tavalla, se ei kyllä meitä, meitä hyödytä. Varmaankaan emme sitten saa enää omia erityistoivomuksiamme läpi välttämättä. Sillä oikein hyvää vastakaikua. Totta kai halutaan lisää saatavuutta AV audiovisuaalisiin välineisiin vammaisten taholta, jotka ovat joko näkö- tai kuulovammaisia. Siitä nyt ei tietenkään ole kysymys, mutta kysymys on siinä, että me saamme aikaiseksi asiallisen tasapainon tässä äkkiä voi, vo, voidaan kenties sitten eksyä sitten sel tielle, mistä jo äsken viitattiin, että että, että on kysymys on äh, itse asiassa äh, äh, taata moninaisuus ja toisaalta sitten olikon toisena puolena on tämä saa sa, saatavuus ja tämä direktiivi sitten sijoittaa sitten sinä siinä yhteyksissä, jos ajatellaan meidän yhteistyökumppaneita tai neuvottelukumppaneita myöskin näissä neuvotteluissa. Siinä kannattaa sitten pitää huolta siitä, että, että, että ene, enemmän ja enemmän on on eh, mahdollista käyttää, mahdollisuuksia käyttää sitten näitä vaikka e-kirjoja ja muita. Se kuuluu meidän toimenkuvamme ja jokainen itse tietenkin eh, velvoittaa eh, itsensä sitten kantamaan huolta siitä, että, että myöskin tässä uudessa AV-direktiivissä nimenomaan tätä painotetaan. Totta kai tässä varmasti on odotettavissa suurta vastustusta neuvostossa paitsi AV-sektorin kautta taholta välitettynä, mutta myöskin sitä ajatellaan pk sektorien PK-sektorin toimijoita. Ja kenties me saamme sitten mahdollisimman, mahdollista saada nopeammin tällainen saatavuusasetuksen kuin sitten kokonaan AV-sektoria säätelevää uutta direktiiviä, joka varmasti sitten kostaa kohtaa vastustusta neuvostossa tokko, tokko, tokko etenee sitä tahtia, mitä, mitä me toimimme. Paremminkin pääsemme sitten pureutumaan asioihin tätä, tämän, tämän toisen direktiivin kautta kuin tämän direktiivin ehdotuksen kautta, mitä, mikä meillä komissiolta nyt on käsiteltävissä. Tämä on itse asiassa ensimmäinen katsaus siitä, mitä tässä lausunnossa peräänkuulutetaan. Olemme myöskin monilta toimijoilta, esimerkiksi vaikka muiltakin valiokunnilta, eikä siellä olla ihan samalla linjoilla, nyt nätisti sanon. Kiitoksia paljon. Yhteenvedonomaisesti tässä voisi sanoa, että olemme nyt yhtä mieltä siitä, että 7. kesäkuuta on tarkistusten jättöaika kello 12, kello 7. päivä kello 12 viimeistään tarkistukset ja 13. kesäkuuta sitten kulttuurivaliokunta äänestää. Ja sitten seuraavassa kokouksessa, seuraava kokous on maanantai ja tiistai 21. 20. 21. kesäkuuta ja tiistapäivänä kokoonnumme koko päivän ajan. Kiitokset tulkeille ja sihteeristölle myöskin heidän tekemästään työstä. Näin ollen voimme päättää tämänpäiväisen kokouksen tähän. Ja nyt siirrymme sitten koordinaattorin kokoukseen. Kiitoksia siitä, että osallistuitte varsinaiseen ryhmän kokoukseen.